Good morning everyone. Huomenta vastako istuutua ja valmistautua äänestykseen. Muutama yksittäisäänestys, elektroninen äänestys. Okay, so the first vote. Ensimmäinen äänestys. väliaikainen sopimus. Alkoholijuomista. Äänestys alkaa. and closed. And it is adopted. Hyväksytty. Seuraava. Jälleen väliaikainen sopimus. Hiilidioksidipäästöt kevyistä hyötyajoneuvosta. Äänestys alkaa. Päättyy. Ja hyväksytty. Ja nyt samanlainen sopimus äh, muovin kerta, kertakäyttömuovista. Äänestys alkaa. Closed. And it is adopted. Hyväksytty. Ja nyt luonnos. Tässä on useampi vastalause, jotka koskevat geenimuunneltuja kasveja. Äänestys alkaa. And it's closed. And it is adopted. Hyväksytty. sama tällä kertaa. Maissista. Äänestys alkaa. Hyväksytty. Ja muunneltu maissi. Jälleen äänestys alkaa. Ne päättyy. Hyväksytty. Ja sitten geenimuunneltu puuvilla. Äänestys alkaa. Päättyy ja hyväksytty. Ja sitten äänestys suullisesta kysymyksestä koskien EUn pitkän aikavälin kasvihuonekaasujen vähennysstrategiaa. Suullinen kysymys komissiolle. Äänestys alkaa. Hyväksytty. Ja nyt sama suullinen kysymys, mutta neuvostolle äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Ja nyt lausunto luonnos. Yhteinen lausunto, joka koskee parlamentaarista valvontaa hajautetuissa virastoissa. Kompromissitarkastus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. tarkastus 8 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 9 pu- puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjää puolesta. 25 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Kompromissi 4 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 30 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkastaan 30. The vote is closed. It is adopted. 31. 31. Vastaan tyhjää. Tarkistetaan ensimmäinen osa. Äänestys alkaa. Päättyy. It is adopted. Sek- Hyväksytty puolesta vastaan. Tyhjä hyväksytty. Tarkistus yksi puolesta vastaan hyväksytty. Ja loppuäänestys elektronisesti äänestys alkaa. Loppuu. Hyväksytty. Ja nyt lausuntoluonnos äh, veden käytön minimivaatimuksista. Tarkista 14 puolesta vastaan, tyhjä hylätty. 115 puolesta vastaan, tyhjä hylätty. Kompromissi 1 puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan. Hyväksytty. 229 puolesta vastaan. Tarkistetaan. Päättyy. Hylätty. 232 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 237 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 238 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi neljä puolesta vastaan hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Closed. Adopted. Hyväksytty. Kaksisataaseitsemänkymmentäseitsemän puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistetaan 277. Päättyy. Hylätty. 278 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 2, 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 292 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Agri 14, 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraava raukea. Kompromissi 5a puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. hyvää työtä kompromissien parissa. 339 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 340 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 341 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 353 puolesta Puheenjohtaja korjaa. Kompromissi 14. Puolesta vastaan. Tyhjä hyväksytty. 353 puolesta vastaan. antaa EPP puolesta? Sitten tässä on hyväksytty. Agri 46 puolesta vastaan. Tyhjää EPP hyväksytty. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. neljä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi yhdeksän puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kolme, yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 355 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 396 puolesta vastaan tyhjää hyvä, hylätty. 59 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 398 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 60 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 399 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 400 puolesta, vastaan tyhjä hyväksytty Agri 53 puolesta, vastaan tyhjä hyväksytty 400, 404 puolesta, vastaan tyhjä hyväksytty kompromissi 10 puolesta, vastaan tyhjä hyväksytty 62 puolesta, vastaan tyhjää hylätty. kahdeksan puolesta vastaan tyhjä hylätty. 409 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 410 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 411 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Agri 55 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Agri 56 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 36 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 60 Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. kuusi puolesta vastaan. Kannattaako EPP? Hyväksytty. 430 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 78 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 431 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 81 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 82 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 433 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 437 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 438 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 88 puolesta vastaan. Tarkistetaan elektronisesti. The vote is closed. Adopted. Hyväksytty. 439 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 440 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 441. Äänestää lisäyksestä 441 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 443 puolesta. Se raukeakin 444 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 92 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 446 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 448 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 93 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 14a puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Agriksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. kuusi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. seitsemän puolesta. Vastaan. Kannattaako EP vai vastaan? Puolesta. Hyväksytty. 130 puolesta vastaan, tyhjä hylätty. Kolme puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. 139 puolesta vastaan, tyhjä hylätty. Neljä puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. Agri 10 puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. 139 puolesta. Tyhjää. Teennä se uudestaan. Puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 140 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 5 puolesta. 141 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Agri 11 puolesta Hyväksytty. 144 puolesta vastaan tyhjää hylätty. yksi puolesta vastaan tyhjää vihreät ette äänestäneet 151 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 152 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Agri 14 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Agri 13 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 154 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 8 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 155 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 156 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 170 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 171 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Agri 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 172 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Osa 75 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. 176 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. 177 kahdessa osassa ensimmäisessä puolesta. Vasta. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. 178 puolesta. Vastaan. Tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hylätty. Agri 18 solidisesti tarkistettuna. Haluaisin tietää, vastustaako joku tätä suullista muutosta. Ei. Sitten äänestetään sen kanssa puolesta. Ak- Agri 12 suullisesti muutettuna. Vastaan. Tyhjä hyväksytty. 179 puolesta vastaan. Tyhjä hylätty. 180 puolesta vastaan. Tyhjä hyväksytty. 181 puolesta vastaan. Tyhjä hyväksytty. 182 puolesta vastaan. Tyhjä hylätty. 183 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 93 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitä 94 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 21 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 22 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 185 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 196 pu- 23 puolesta ty- vastaan, tyhjää, hyväksytty. 190 198 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Agri 24 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 199 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 200 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 202 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 203 puolesta vastaan tyhjää hyvä, hylätty. 204 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 205 puolesta vastaan tyhjää hyväksi hylätty. 207 puolesta vastaan tyhjää hyväksi hylätty. 25 puolesta vastaan Hyväksytty. 210 puolesta vastaan ja hyväksytty. 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja loppuäänestys elektronisesti. Hyväksytty. Nyt. Nyt ähm, äänestämme kohdasta 25 rajat ylittävä terveydenhuoltodirektiivi. Tarkistus 70. Puolesta. Ei kukaan. Vastaan. Hylätty. Imko yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 73 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 75 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme, 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Inko 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 25 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Inko 2 puolesta, ei, Kompromissi 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 102 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 104 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 106 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 26 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 27 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 28 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 116 puolesta, aasa ah, vedetty takaisin. Kompromissi 29 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 123 puolesta, vastaan tyhjää hyvä ylätty. 136 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 137 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 138 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 139 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 140 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 143 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 145 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, IMKO 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 147 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, tarkistus 154 puolesta vastaan tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 156 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 157 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 163 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 164 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 38 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 42 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytti. Kompromissi 40 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 41 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 181 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 183 puolesta, vastaan tyhjää hylätty. Imko 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 184 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Imko kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 puolesta vastaan. EPPK vastaan. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Hylätty. Kompromissi neljä puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Viisi puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Imko A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Imko D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Imko E puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 37 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 38 puolesta vastaan vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 46 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 48 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 17 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 18 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 62 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 19 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Imko C2 puolesta, ei. Ei, ei, ei, selvä. Tarkistus yksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi yksi puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Ja loppuäänestys koneellisesti. Äänestys alkaa. And it's closed. Äänestys päättyy. Wow. Hyväksytty. Onnittelut niin paljon, meillä oli niin paljon näitä kompromissitarkistuksia, mahtavaa. Now. Now we vote on a draft. Ja, <clears throat> seuraavaksi äänestämme 128 direktiivin äh, direktiivistä kasvinsuojeluaineista. Aloitamme tarkistuksesta 55 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Akri 2 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 67 puolesta vastaan tyhjää hylätty hylätty. Kompromissi. Hetkinen, tarkistetaan se. Äänestys alkaa. Ehkä tässä liberaalit johtavat minua harhaan. No, se on hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Akri 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 87 puolesta vastaan tyhjää Tarkastakaamme tämä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja nyt 90 kahdessa osassa ensiksi puolesta vastaan tyhjää hylätty ja toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 92 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 96 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 99 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 102 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 100 puolesta vastaan. Liberaalitko? ahaa vastaan hylätty. 101 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 111 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää. Tarkastakaamme tämä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 128 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yksi kolme 46 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyvä, hylätty. 148 puolesta vastaan tyhjää. Tarkastetaan tämä. Äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Hylätty. 149 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 150 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 151 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 152 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sakri 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 153 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 100, kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 158 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 160 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Vai tukiko kansanpuolue vaiko ei? No hyväksytty itse asiassa. 162 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 100 197 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 198 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 164 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Akri, no hetkinen ei, vaan 167 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 171 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 168 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 169 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 170 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 174 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 178 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 188 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 194 puolesta vastaan vihreät puolesta vai vastaan. No 194 puolesta uudestaan vastaan tyhjä hyväksytty. 196 puolesta vastaan tarkastetaanpa tämä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 201 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. No tarkistetaan se. Tarkistetaan tuo 201 äänestys alkaa. Kausling ei ole kovinkaan tyytyväinen ja äänestys päättyy. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 199 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Agri 18 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 205 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 206 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 207 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 2, 2 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 223. Hetkinen. Sittenkin 225 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 223 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 227 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 2 338 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 241 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 242 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 243 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 245 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 247 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 246 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 248 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 250 ja 51 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 252 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 253 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 254 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 255 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 256 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 257 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 258 ja Akri 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten seuraavalle sivulle 260 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Agri 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 262 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämä. Äänestys alkaa. Ja hetkinen, niistä edes teidän että tämä, tätä äänestä tarkastetaan. No hyväksytty. Minä luulin, että vihreät äänestivät vastaan. No. Akri 17 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 32 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty akri 34 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty Akri 40 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 39 puolesta vastaan tyhjää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 tyhjää hyväksytty. Kolme, neljä, neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Vai hetkinen, mitäs vihreät äänestivät? No hyväksytty. Kuusi ja seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kahdeksan ja yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. No tarkistamme tämän 12. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 13 puolesta vastaan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 hyväksytty. Ja nyt loppuäänestys koneäänestyksenä äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Hyväksytty. Okay, now we are going to vote on Seuraavaksi äänestämme vastuuvapaudesta. um, the first one is on Europe. Ensimmäinen komissiosta. Kertokaapa, voimmeko äänestää useammasta kohdasta nipussa. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyvä lätty. Kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hylätty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hylätty. 10 puolesta vastaa tyhjää hyväksytty. 11 puolesta vastaa tyhjää hyväksytty. 12 puolesta vastaa tyhjää hyväksytty. 13 puolesta vastaa tyhjää hyväksytty. Loppuäänestys elektronisesti äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Now discharge for EFSA. Ja EFSA. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kaksi puolesta vastaan tyhjää. Aldeen puol- vastaan hylätty. Kolme puolesta vastaan tyhjää hyvä, hylätty. Neljä ka- kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää, tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty viisi karsasassa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tuossa toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kuusi puolesta vastaan tyhjää. Alde vastustaa vai puolesta? Vastatkoon itse. Vastaan hylätty. Seitsemän puolesta puolesta vastaan. Hylätty. Kahdeksan. Tarkistetaan kuusi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Sanotaan vastustavanne. Hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yksitoista puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksitoista puolesta vastaan tyhjää hylätty. Loppuäänestys elektronisesti äänestys alkaa. Ja loppu hyväksytty. Ympäristövirasto, kolme äänestystä. Äänestykset 1-3 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Loppuäänestys elektronisesti alkaa. Hyväksytty. Eka Yksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Viisi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Loppuäänestys elektronisesti päättyy. Hyväksytty. Emma. Neljä äänestystä voidaan käynnistää nipussa. yksi viiva neljä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Loppuäänestys elektronisesti. Hyväksytty. ECDC. Neljä äänestä äänestystä käykö nipussa. Yhdestä neljään puolesta vastaan tyhjää hylätty. Loppuäänestys elektronisesti alkaa. Hyväksytty. Ja lopetin näin 11. Kiitoksia yhteistyöstä. At 11.15 we have uh, the minister... Vartin yli 11 tulee maatalousministeri puheenjohtajan puolesta. Tämän 10 minuutin tauko. Hello everyone. Let's, uh... Hyvää päivää. Avem uh, plăcerea să la... Meillä on nyt ilo saada vastaanottaa Romanian maatalousministerikokoukseemme. Romania on nyt unionin puheenjohtajavaltiona ensimmäistä kertaa, joten onnien menestystä Romanialle puheenjohtajakauden johdosta toivomme, että kausi on hyvin menestyksekäs. Kiitokset ministerille, kun saavuitte meidän valiokuntaamme, ympäristövaliokuntaamme keskustelemaan asioista. Ympäristö- ja maatalouskysymyksissä turhaan asiaa nyt pitkittämättä annan teille oikopäätä puheenvuoron, jotta voitte esitellä Romanian puheenjohtajakauden tavoitteita. Kiitokset, hyvä puheenjohtaja, hyvä Adina. Kiitokset myös esittelystä. Kiitokset, kun olen saanut tänne tulla esittelemään ohjelmaa luotan yhteisymmärrykseen ja yhteistyöhön. Minä haluan teille tänään nyt esitellä teille tätä kauttamme valiokunnassanne, jossa olette asiantuntijoita maatalous- ja ympäristöasioissa. Hyvät eh, parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat, minulla on suuri ilo ja kunnia saada tulla tähän kokoukseen esittelemään Romanian puheenjohtajakauden prioriteetteja neuvostossa. Haluan välittää teille terveiset romanialaisilta maanviljelijöiltä, elintarviketeollisuuden työntekijöiltä, elintarviketuotteiden kuluttajilta, politiikan edustajilta ja asiantuntijoilta, kaikilta, jotka ovat hyötyneet teidän tekemistänne päätöksistä. Romanian kannalta hetki on merkittävä, koska olemme ensimmäistä kertaa nyt puheenjohtajana neuvostossa 12 vuoden jälkeen, kun olemme liittyneet unioniin. Tämä on erittäin tärkeä vuosi unionin tulevaisuuden kannalta. Kaikenlaista on tiedossa ja meidän täytyy kaikkien yhdessä täyttää roolimme, välittäjän roolimme rakentaessamme unionia. Sibiun huippukokous 9. päivä toukokuuta tänä vuonna on oikein tärkeä unionin tulevaisuuden muovaamisen kannalta haluamme yhtenäisen demokraattisemman Euroopan. Tuo korkean tason kokous tarjoaa myös mahdollisuuden välittää viestiä kansalaisille siitä, minkälaisia konkreettisia tuloksia unionin tekemillä päätöksillä on ja minkälaisia uudistuksia tarvitaan voidaksemme vahvistaa tätä yhteistä liittoamme. Me haluamme puheenjohtajakautemme aikana katsoa ja nimenomaan kansalaisiin päin, selittää heille paremmin EU, Eurooppaa ja minkälaisia tuloksia olemme tehneet kansalaisten hyväksi. Romania jatkaa aikaisempien puheenjohtajien linjalla. Haluamme konkreettisia tuloksia ja haluamme myös tehostaa unionia. Haluamme tehokkaamman unionin kaikkien osapuolten kannalta. Romanian kaudella toivomme, että voimme nimenomaan parantaa alueiden ja valtioiden ja kansalaisten välistä koheesiota. Romanian kaudella me haluamme muistuttaa siitä, että koheesio on eurooppalainen yhteinen arvo ja me pohjaamme puheenjohtajaa kautemme neljään pääasiaan, eli konvergenssiin, turvallisuuteen, Eurooppaan maailmanlaajuisena toimijana ja yhteisiin arvoihin. Ja kun ajattelen nyt tuota kohesiota, yhteenkuuluvuutta, me haluamme kaikille kansalaisille kestävät, tasa-arvoiset mahdollisuudet. Haluamme välttää sitä, että entisestään erot syvenevät. Haluamme viedä digitalisaatio eteenpäin, yrittäjähenkisyyttä, haluamme viedä eteenpäin verkostoitumista. Ja toisessa tavoitteessamme me haluamme luoda turvallisen Euroopan, haluamme turvallisen sen Euroopan, jossa jäsenvaltiot yhdessä toimivat uusien turvallisuusuhkien edessä. Ja voimme sitten myös turvallisuusalalla vahvistaa työtämme. Kolmanneksi puutun tuohon Euroopan rooliin maailmanlaajuisena tekijänä. Meidän täytyy globaalistrategiaa täydentää, täytyy vuoropuhelua kasvattaa monien ulkopuolisten valtioiden kanssa, e, naapuruuspolitiikkaa kehittää ja myös sitten meidän maailmanlaajuisia globaaleja sitoumuksiamme kunnioittaa. Ja sitten vielä tuosta neljännestä e, pilarista, eli solidaarisuuden kasvattamisesta ja yhteenkuuluvuudesta unionissa. Me haluamme syrjintää vähentää, mahdollisuuksien tasa-arvoa parantaa ja haluamme naisten naisten ja miesten suku, sukupuolista tasa-arvoa välittää, parantaa ja tuoda kansalaiset tähän Euroopan keskusteluun. Romanian puheenjohtajakauden aikana halutaan myös määritellä seuraavat monivuotiset rahoituskehyksen suuntaviivat 2021-2027 ja unionilla täytyy olla riittävät budjettivarat seuraavien seitsemän vuoden ajaksi. Romanian kauden aikana neuvostossa sekä poliittisesti että teknisesti halutaan viedä monia asioita eteenpäin yhteistyössä komission ja parlamentin kanssa. Tämä yhteistyö on aivan olennaista, jotta saamme myös monivuotisen rahoituskehyksen valmiiksi. Me haluamme muistuttaa tästä prioriteetista. Näin voimme sitten saada kaikki muutkin politiikan alat Euroopassa toimimaan. Parlamentti on hyvin tärkeä tekijä. Parlamenttihan edustaa kansalaisia. Minä olen siihen tutustunut jo muutenkin, koska olen toiminut 12 vuotta Romanian maatalousvaliokunnan jäsenenä ja olen myös toiminut Romanian maatalousvaliokunnan puheenjohtajana viimeiset neljä vuotta. Minä haluan yhteistyötä tehdä teidän kanssanne rakentavasti ja tehokkaasti, jotta saamme vietyä eteenpäin monia lainsäädäntökokonaisuuksia unionissa. Ja näin haluamme yhteistyöhön sitoutua ja sen pohjalta olen oman tiimini saanut myös koottua. Kiitokset myös Elisabeth Kostingerille. Kiitokset kaikista ponnisteluista aikaisemman puheenjohtajakauden aikana. Ja hyvä Adina, puheenjohtaja, tämän valiokunnan puheenjohtaja, kiitos myös sinulle kaikista neuvotteluista, eri lainsäädännöllisistä puhe- kokonaisuuksista. Jatkamme samaan, he, samaan hyvä, saman hyvän tunnelman vallassa. Meidän täytyy viedä monia laki, lainsäädäntöehdotuksia lyhyessä ajassa eteenpäin saadaksemme sitten sopimuksen kaikista mahdollisista keskeneräisistä lainsäädäntöteksteistä ennen Euroopan parlamentin vaaleja. Näyttää siltä, että aika on meidän vihollisemme tässä vaiheessa ja siitä syystä meidän täytyy vain uskoa siihen, että voimme yhdessä y- yhteisymmärryksessä viedä asioita eteenpäin hyvässä järjestyksessä. Ja näin voimme sitten kansalaiset saada lähemmäs tätä hanketta. Se on Romanian puheenjohtajakauden kannalta oikein merkittävää. Haluamme puhua kansalaisille. Unionissa on ylpeyden aihetta, koska meidän ihmisten ja eläinten terveyden taso on niin korkea ja elintarvikkeiden laatu niin korkeuta, korkea myös. Tätä kansalaiset meiltä odottavat, haluavat, että heidän terveyttään kunnioitetaan ja tarjotaan laadukkaita elintarvikkeita ja myös kilpailukykyä ja innovointia halutaan tukea. Meillä on olemassa lainsäädäntömahdollisuuksia juuri näiden tavoitteiden aikaansaamiseksi ja haluamme myös kansalaisia kuulla lainsäädännön kehittämisestä voidaksemme luoda luottamusta myös sitten poliitikkoihin ja politiikan tekoon. Läpinäkyvyys ja kestävyys elintarvikeketjussa on merkittävä. Sama koskee elintarvikeketjun riskien arviointia. Näin, jos parannamme tätä, voimme kansalaisia konkreettisesti palvella. Näin me voimme, sit, voimme tuoda lainsäädäntöä läpinäkyvämmäksi. Ja Mm, tuo Euroopan elintarvikeviraston rooli on tässä erittäin merkittävä. Sen täytyy toimia puolueettomasti ja itsenäisesti. Sen täytyy pystyä pitämään korkea asiantuntijuuden ja tieteellisyyden taso tutkimuksissaan, tarjota laadukkaita tieteellisiä tutkimuksia lainsäädännön pohjaksi. Tämä on öö, hyvin tärkeä asia. Ja komissio haluaa nyt parantaa tätä EFSAn järjestelmää, jotta saamme paljon vahvemman järjestelmän aikaan ja me voisimme sitten käyttää elintarvikevirastoa paremmin hyväksemme. Me haluamme osallistua tämän tavoitteen täyttämiseen ja hyvin tarkasti olemme tutkailleet parlamentin esittämiä tarkistuksia ja verranneet niitä neuvoston ehdotuksiin ja näyttää siltä, että me molemmat olemme samoista tavoitteita tavoitteita hakemassa hivenen eri reitein mahdollisesti, mutta kuitenkin tavoitteet ovat samat. Kiitokset Pilar Ajusolle, joka on esittelijänä tässä asiakokonaisuudessa. Kiitokset siitä, että hän haluaa viedä asiaa myös nopeasti eteenpäin ja joustavasti tätä hyvin merkittävää lainsäädäntökokonaisuutta. Hyvät parlamentin jäsenet, hyvät valiokunnan jäsenet, toivon, että voimme tehdä yhteistyötä ja vetoan teidän joustavuuteenne, jotta saisimme nyt sitten helmikuun puoleen väliin mennessä asian käsiteltyä ja näin voimme käydä sitten vuoropuhelua komission tavoitteista. Se on nimenomaan nyt kulmakivenä tässä EFSAn kehittämisessä ja näin voimme sitten hyväksyä tekstin täysistunnossa maaliskuussa. Eläinten hyvinvointi on merkittävä karjankasvatuksessa. kasvatuksessa. Se vaikuttaa suoraan myös talouskasvuun jäsenvaltioissa ja koko unionin talouskasvuun ja työllisyyteen. Siksi Romania jatkaa keskusteluita tarttuvista eläintaudeista rajat ylittävistä eläintaudeista. Afrikkalainen sikarutto on yksi hankaluuksista. Euroopan unioni on joutunut taistelemaan afrikkalaista sikaruttoa vastaan aina vuodesta 2014 lähtien. Ratkaisuja täytyy löytää jotta voitaisiin hälventää, heikentää näitä yhteiskunnallisia vaikutuksia, joita tällä afrikkalaisella sikarutolla on koko yhteiskuntaan. Romanian puheenjohtajakauden aikana jatketaan neuvotteluita afrikkalaisen sikaruton toimia kehittääksemme sekä neuvostossa että ministeritason ja asiantuntijatason konferenssissa Bukarestissa, joka on tiedossa tämän kevään aikana teknisistä kokouksista Romanian puheenjohtajakauden aikana mainitsisin muutaman. Me haluamme konsolidoida unionin ennaltavarautumisperiaatetta eh, kaikissa jäsenvaltioissa tarttuvia eläintauteja vastaan. Me kiinnitämme huomiota erityisesti bioturvallisuuteen. Haluamme estää tautien leviämisen ja suojata eläinten terveyttä. Merkittävä aihe Romanian puheenjohtajakauden aikana on myös se, miten täytäntöön pannaan Euroopan unionin antimikrobiohjelman ohjelmaa ja näin me haluamme edistää tätä eurooppalaista One Health Approach ohjelmaa. Romania haluaa myös saada sellaisen järjestelmän, jossa hyviä käytäntöjä vaihdetaan jäsenvaltioiden välillä eläinten hyvinvoinnissa. Ja Bukarestissa järjestetään ministeritason konferenssi myös tätä asiaa varten. Eläinten hyvinvointi on koko puheenjohtajakautemme aikana etusijalla. Ja näin me tutkailamme suosituksia, jotka olemme saaneet tilintarkastustuomioistuimelta eläinten hyvinvoinnin edistämiseksi ja haluamme saada nämä hyvin kunnianhimoiset tavoitteet täytettyä. Tämä, nämä suositukset on julkaistu marraskuun 14. päivänä viime vuonna ja haluamme myös neuvoston päätelmät aikaan tästä asiasta. Seuraavaksi eläinten viennistä, eläinten kuljetuksista. Tämä on tärkeä tulonlähde eläinten vienti muihin maihin maanviljelijöiden ja karjankasvattajien kannalta. Me haluamme hyviä käytäntöjä eläinten kuljetukseen. Erityisesti nyt keskitymme eläinten merikuljetuksiin ja järjestämme tästäkin seminaarin Bukarestissa. Sinne on kutsuttu kesäkuussa Euroopan eläinlääkintäpäälliköt. Seuraavaksi puutun kasvinsuojeluohjelmaan. Me haluamme suojata kasvin, kasveja, on kyse sitten metsistä, vesikasveista, luonnon monimuotoisuudesta tai villikasveista. Me haluamme torjua vahingollisia organismeja, me haluamme e, että meillä ei, meille ei tuoda Euroopan unioniin vahingollisia kasveja ulkopuolelta. Me puhumme muistakin kasveista kuin pelkästään viljelykasveista. Haluamme kasveja, myös villikasveja, luonnonmukaisia kasveja tässä suojata. Me haluamme parempaa yhteistyötä Euroopan unionin ja kansainvälisen kasvinsuojeluyleissopimusjärjestön IPPCn kanssa vahvistaa tavoitteissa 2020-2030 ohjelman mukaisesti kasvinsuojelutoimista on tullut hyvin tärkeä osa, kun arvioimme kasvinsuojeluriskejä, jotka liittyvät ihmisten ja kasvien liikkumiseen ympäri maailman ilmastonmuutokseen ja siihen, että meidän on eläin, elintarviketurvallisuus taattava ja estettävä vahingollisten kasvien saapuminen viljelypalstoille. Tämä liittyy myös maailman kauppaneuvotteluihin. Meillä on hyvin paljon erilaisia vahingollisia kasveja tiedossamme, ei pelkästään ihmisten elintarvikkeiden, elintarvikkeet ole vaarassa, vaan myös eläinrehut ja luonnossa villinä elävät kasvit. Xylella fastidiosa tauti aiheuttaa valtavia vahinkoja kautta unionin sekä elintarvikekasveissa että rehukasveissa sekä Euroopassa, mutta myös Aasiassa, Yhdys-Amerikassa ja Afrikassa. Meidän täytyy taata se, että nämä, tätä tautia kantavat isäntäkasvit eivät pääse Mm, Eurooppaan. Me tarvitsemme vahvoja toimia estääksemme tällaisten tautien etenemisen. Kaksi kasvinsuojeluasetusta, eli 2031 vuodelta 2016 ja vuoden 2017 asetus 625 tarkastuksista ovat merkittäviä elintarvikkeiden turvallisuuden ja laadun takaamisessa. Nämä, näitä täytyy konsolidoida puheenjohtajakautemme aikana. Meidän täytyy nimittäin saada toimivaltaiset kansalliset viranomaiset toimimaan paljon tehokkaammin. Tämä työ aloitettiin jo Bulgarian puheenjohtajakauden aikana, eh, mutta työ on vielä kesken ja meidän täytyy jatkaa vuoropuhelua kaikkien osapuolten kanssa, jotta nämä uudet kaksi asetusta voivat sitten saavuttaa ne tavoitteet, joihin niillä pyritään. Romanian puheenjohtajakaudella me haluamme viedä eh, kasvin eh, Suojelu vuoropuhelua eteenpäin. Haluamme tähän tiede maailman mukaan. Haluamme palvella sekä viejiä että tuojia, mutta myös tietysti kokonaisyleisöä. Tämä on varsin tärkeää, jotta me kaikki pääsemme kärryille siitä, miten tärkeää on torjua vahingollisia aineita ja vahingollisia tauteja ja miten kehittää näitä globaaleja kasvinsuojelustandardeja voidaksemme kestävää maataloutta kehittää kaikissa maissa. Vuonna 2020, vuosi 2020 on kansainvälinen kasvien terveyden vuosi. Se on meidän kannaltamme tärkeä. On siis hyvä ryhtyä nyt valmistautumaan tähän vuoteen 2020 jo tämän 2019 vuoden aikana. Järjestämme kasvinsuojelupäälliköiden epävirallisen kokouksen toukokuussa Krajovan, Krajovassa Romaniassa ja sinne saapuvat jäsenvaltioiden asiantuntijat keskustelemaan kasvinsuojelukysymyksistä. Haluamme järjestää myös alueellisen kokouksen kansa, kansallisten viranomaisten yhteisen kokouksen kasvin suojeluasiasta, mutta päivämäärä vahvistuu ja näin sitten voimme konkreettisia toimia yhdessä saada aikaan vastataksemme oikealla tavalla eri alueiden erityisongelmiin. Kiitokset, kun sain tänne tulla ja olen valmis vastaamaan kysymyksiin. Kiitokset, hyvä ministeri, tästä esityksestä. Nyt hyvät kollegat, voitte esittää kysymyksiä. Kaksi minuuttia itse kukin voi esittää kysymyksiä. Ja sen jälkeen ministeri vastaa kysymyksiin. Aloitamme Krostetista. Kiitos. Täällä olen. Kiitokset. Hyvä ministeri. Kiitos, kun tulitte meidän ympäristövaliokuntaamme. Täällä käsittelemme elintarviketurvallisuutta ja kansanterveyttä myös puheenjohtajakautenne aikana. Viedään eteenpäin neuvotteluja maatalousuudistuksesta. Me olemme tässä valiokunnassa koviin ympäristöhaasteisiin sitoutuneet ja elintarvikehaasteisiin myös. Vaikuttaa siltä, että jäsenvaltioiden täytyisi korvata maanviljelijöille se, minkälaiset riskit ovat näissä uusissa ympäristö- ja ilmastohankkeissa, me, mutta vaikuttaa siltä, että tämä on jätetty ul- ulkopuolelle, kun katsomme 2014-2020 viherryttämissä ohjelmaa. Tässä ei puhuta pelkästään ilmastosta, pitäisi puhua myös luonnon monimuotoisuudesta samoin kuin saasteista. Joten mikä teidän kantanne on näihin eri aiheisiin, kun ekologisesti siirrymme uuteen vaiheeseen yhteisessä maatalouspolitiikassa? Ja sitten sitten nuo eläinlääkkeet. Te puhuitte tuosta afrikkalaisesta sikarutosta. Voisitteko vähän tarkemmin sanoa, miten afrikkalainen sikaruttotilanne on Euroopassa kehittynyt ja minkälaisiin toimiin neuvosto on aikomassa ryhtyä tätä torjuakseen? Te puhuitte myös antimikrobijärjestelmästä ja antibioottiohjelmasta. Tämä on teidän prioriteettinne, mutta voisitteko hivenen tarkemmin kertoa, minkälaisiin toimiin aiotte ryhtyä tällä alalla? Kiitos. Kiittäisin myös Rova Grostettia ja Sarah siis Brannan. Kiitos ministeri, että tulitte tänne. On vaikea liioitella ilmastonmuutoksen uhkaa. Valkuntamme on sitten hyvin perillä. Olemme keskustelleet asiasta monta kertaa suoraan epäsuorasti. Ja ensimmäinen kysymys toisesta puolueesta mainitsi jo ilmastonmuutoksen ja minun kysymykseni sitä uhkaa vahvistaa se, että meillä on valkoissa talossa pelle, joka ajattelee, että koska Yhdysvalloissa sataa lunta, ilmasto ei lämpene. Mutta kyllähän ilmasto lämpenee. EU on tunnistanut tuon uhan ja se on työmme ytimessä erityisesti täällä ympäristövaliokunnassa – Monet sektorit EUn sisällä ovat edenneet merkittävästi ilmastonmuutoksen tarttumisessa ja energiantuotanto on vähentänyt päästöjä, mutta on yksi sektori, joka on kyllä hieman edistynyt, mutta se on jäänyt kuitenkin pahasti perään muista ja se on maatalous. Meillä on rahaa lapioitu ja on kytketty edistys julkiseen rahoitukseen ja me, meillä on luvattu, että päästövähennyksiä on tulossa, mutta ei sitä nyt näytä tapahtuvan. Ei ainakaan siinä mitassa kun pitäisi. Huoleni on. Johdanton kesti 18 minuuttia, mutta ilmastonmuutos ei tullut kertaakaan mainituksi, jos oikein kuulin ja kuuntelin tarkkaan. Olen huolestunut, että Romanian puheenjohtajuuden näkökulmasta ilmastonmuutos ei ole erityisen tärkeä aihe. Ja saimme Romanian parlamentin ylähuoneen lausunnon äh, komission ehdotuksesta maatalouspolitiikasta ja ilmastonmuutoksesta. Ja kun luin sitä, ei vaikuttanut siltä, että Romanian ylähuone äh, ei vaikuttanut pitävän ilmastonmuutosta tärkeänä. Joten Tänne täytyy todella vakuuttaa valiokuntamme jäseneksi siitä, että ilmastonmuutoksen tarttuminen on jotain, joka jatkuu Romanian puheenjohtajakaudella, ja te tulette käyttämään puheenjohtajuuttanne sen varmistamiseksi, että mm, maatalous tuen varojen, maatalouspolitiikan varojen kohdentaminen tulee olemaan kytkennässä ilmastonmuutokseen, joka mukaan meillä on 12 vuotta estää hallitsematon ilmastonmuutos. Ja jos meillä on yhteensä maatalousteollisuuden siirtymiskausi, tuolossa meillä on vain viisi vuotta tarttua ilmastonmuutokseen sinne. Täytyy kiihdyttää. Ja vaikka ilmastonmuutos on uhka, se on myös mahdollisuus. Me puhumme miljoonan uuden työpaikan luomisesta, jos jotka ovat kytköksissä biotalouteen, joka on keino torjua ilmastonmuutosta. Se on uhka, mutta se on mahdollisuus ja erityisesti mahdollisuus vihreällä työpaikoilla. Okay, thank you very much. Okay, paljon kiitoksia. Herra de Mesmerkä. Ja, meneer de minister. Niin, hyvä herra ministeri, tervetuloa ympäristövaliokuntaan ja kiitokset teidän laajasta esityksestänne. Haluaisin esittää teille kaksi kysymystä. Ensimmäinen liittyy bioteknologian rooliin maataloudessa, tulevaisuuden maataloudessa. Bioteknologia on hyvin tärkeä sektori innovaatioille, tutkimukselle ja kehitykselle. Minä olen Flaami ja Flanderi on alue, joka on johtava bioteknologisessa tutkimuksessa. Uudet teknologiat voivat tukea kehittämään kasveja, jotka ovat kestäviä esimerkiksi tiettyjä tauteja tai kuivuutta vasta, vastaan ja sitä kautta voimme saada paremman sadon ilman, että siihen käytetään enemmän pinta-alaa. Euroopan tuomioistuin antoi kuitenkin päätöksen, jonka mukaan uusimmat jalostustekniikat, kuten esimerkiksi genomien käyttö pitäisi määritellä GMOksi. Ja tämä on hieman hämmentävää. Miten te arvioitte tämän tuomioistuimen päätöksen? Minkä roolin te näette bioteknologialle kilpailukykyisessä tulevaisuuden maatalouspolitiikalla ja oletteko te ajatelleet tekevänne jotain tämän aiheen ympärillä puheenjohtajakautenne aikana? Toinen kysymys liittyy eläinten suojeluun kuljetuksen aikana. Viime vuoden lopussa tämä ympäristövaliokunta antoi lausunnon lausunnon asetuksesta 1 kautta 2005, koska me näemme, että tämän asetuksen täytäntöönpano ei ole optimaalinen. Se voisi olla huomattavasti paremmin. Eli siis kysymys on eläinten suojelusta mutta ei välttämättä itse kuljetuksen aikana tapahdu. Eli oletteko te tietoinen tästä asetuksesta ja aiotteko tehdä jotain? Thank you very much. Now, Madame Müller. Kyllä. Puheenjohtaja, hyvä ministeri. Toivotan teille ensiksi kaikkea hyvää puheenjohtajakaudellenne teillä on edessäni hankalia tehtäviä. Muutamia hyvin tärkeitä asioita täytyy siis saada lävitse tai vietyä päätökseen vielä ennen Eurooppa-vaaleja. Ja siinä me tarvitsemme teidän apuanne ja tukeanne. Ja mm, minä luin teidän prioriteettenne puheenjohtajakaudelle ja ne keskittyvät lähinnä suuriin aiheisiin. Mutta mutta toivon, että meidän valiokuntamme aiheetkaan eivät unohdu. Viimeisten kuukausien aikana tässä valiokunnassa sekä PESTä erityisvaliokunnassa olen äh, ollut äh, tekemisissä hyvin intensiivisesti EFSAn ja elintarvikelainsäädännön kanssa. Te mainitsitte, että hieman EFSA, mutta EFSAssa työskentelee erinomaisia ihmisiä ja tekevät upeaa työtä. Ja meidän täytyy ehdottomasti huolehtia siitä, että EFSAn budjettia vahvistetaan, mutta toisaalta myös se, että äh, me pääsemme eteenpäin äh, riskikommunikoinnin sääntöjen kohdalla. Tämä on hyvin tärkeää niin, että saisimme kansalaiset äh, tavallaan näkemään sen, miten turvallisia meidän elintarvikkeemme ovat ja mitä prosesseja kaiken tämän taustalla on. Minä tiedän, että tämä ei ole mitenkään helppoa, mutta aihe on kuitenkin todella tärkeää, paljon liian tärkeää, että se lykättäisiin vaalien ylitse. Ehkä voisitte sanoa tästä jotain konkreettista. Sitten haluaisin mielelläni myös tietää, tästä toisesta asiasta, joka minua erityisesti kiinnostaa. Nimittäin äh, me olemme äh, tehneet intensiivisesti työtä juomavesidirektiivin parissa ja odotamme nyt neuvoston kantaa. Eilen teidän kolleganne puhui jo tästä, mutta molemmissa prosesseissa äh, te varmasti tiedätte näistä paljon ja voitte kertoa meille enemmän tietoa. And Mr. Hausling. Ja Kiitos äh, puheenjohtaja. Kiitos hyvä ministeri esityksestä. Teillä on paljon tehtävää, mutta hyvin vähän aikaa ja äh, Eurooppa-vaalitkin ovat tulossa. Joten kysynkin heti, uskotteko te, että maatalousuudistuksessa tapahtuu jotain vielä ennen vaaleja? Suhtaudun tähän skeptisesti, koska ryhmässäni äh, näemme, että neuvosto on hyvin kaukana toisistaan. Tärkeää on saada hyvä asetus mutta sanon ihan rehellisesti, tietyt asiat, olen samaa mieltä kollega Brannonin kanssa, nimittäin maataloudella on ilmaston suojelussa tärkeä roolinsa, eli maatalouden täytyy saada myös päästötavoitteet ja niitä en näe. Samoin kuin biodiversiteetin pieneneminen, siinäkin yksi syy on maataloudessa. Eli maatalouden täytyy myös taistella näiden lajien katoamista vastaan, eikä vain istutella niitä uhattuja lajeja tuonne luonnonsuojelualueelle. Kysyin eilen jo teidän kollegaltanne myös. Romaniassahan on kritisoitu paljon sitä, että siellä on tuhottu metsiä ja kansallispuistoja. Kollegani sanoi eilen, että tämä nyt ei ollut ehkä kovin fiksua. Ja onhan se omituista, jos ei tavo- saavuteta edes omia tavoitteita, FFAn tavoitteita. Sen lisäksi meillä on tämä aloite liittyen elintarviketuotantoon ja turvallisuuteen. Tämä on asia, jonka me haluamme lävitse ennen vaaleja. Sitä käsitellään tiiviisti PEST-erityisvaliokunnassa ja olisi hyvä, että voisimme lähteä vaalitaisteluun ja sanoa, että avoimuus on kohtuullisen hyvää EU:ssa ja tämä yleinen elintarvike lainsäädäntö on viety lävitse. Toivon mukaan, että olette mukana viemässä lävitse tätä. Ja sitten vielä lopuksi, kuten aikaisempi puhujakin sanoi, elävien eläinten kuljetuksessa on ongelmia. Miten te ratkaisette sen? Tällä hetkellä tässä ei näy mitään ratkaisua muuta kuin se, että, että sitä on ainakin vähennetty ehkä hieman. Hyvä ministeri, nyt voitte näihin esitettyihin kysymyksiin vastata. Kiitokset. Odotinkin näitä kysymyksiä. Odotin näitä kysymyksiä, koska saavuin Euroopan parlamenttiin ja ju- nimenomaan juuri tähän valiokuntaan, jossa maatalouspolitiikan tavoitteisiin myös puututaan, jotta saadaan tavoitteet täytettyä. Tavoitteet siitä, että meillä on riittävästi elintarvikkeita, jotta me tuotamme niitä järkevin teknologisin keinoin, ympäristöä kunnioittaen ja tietysti vastaten kuluttajien toiveisiin, kun kuluttajat legitiimisti esittävät vaatimuksiaan eurooppalaisen elintarviketuotannon laadun hyväksi. Me haluamme käyttää sellaisia tukivälineitä, jotka auttavat tässä eurooppalaisessa maatalouspolitiikan tavoitteiden saavuttamisessa. Meillä on nyt mahdollisuus viedä näitä tavoitteita eteenpäin. Romanian maanviljelijät haluavat myös vastata näihin tavoitteisiin, niihin tavoitteisiin ja lainsäädäntöpuitteistoon, jota te olette olleet, olleet mukana laatimassa. Ja nyt mietimme uudelleen maataloutta 2021-2027 kehyksessä. Me luomme yhteistä maatalouspolitiikkaa Euroopalle uudelleen, sellaista politiikkaa, jossa nimenomaan vastataan yhteiskunnan vaatimuksiin, yhteiskunnan, jota te täällä edustatte, mutta palvelemme myös maanviljelijöitä samalla. Ja nyt sitten näihin kysymyksiin tahtoisin esittää kannan riittävän vakuuttavasti ja haluaisin toivoa, että uskotte toimiimme ja haluan aloittaa oikopäätä tuosta mainitusta ilmastonmuutoksesta. Ilmastonmuutoksesta, joka nykyisellään on tapetilla jatkuvasti. Ja on havaittavissa, että ilmastonmuutokset eivät ole mikään valhe tai mikään tulevaisuuden asia, vaan selvä realiteetti nykyisellään ja yhteisessä maatalouspolitiikassa se otetaan huomioon vuosina 2021-2027. Se on mukana siis tuossa suunnitelmassa ja uskon, että on olemassa erityinen paikka tässä uudistuksessa nimenomaan ilmastonmuutoksella, ilmastonmuutoksella johon kehitellään erilaisia tukivälineitä vastataksemme uuteen todellisuuteen. Nykyisellään jo havaitaan tämä ilmastonmuutos, emmekä vielä edes tiedä, kuinka laajalti se vaikuttaa meihin tulevaisuudessa. Uskon, että tässä valiokunnassa mm, hyvässä hengessä teidän kanssanne löydämme yhteisen sävelen ja löydämme myös yhteisen sävelen näihin ekologisiin alueisiin maatalouspolitiikan uudistuksessa ja myös vastaamme kysymyksiin ja toiveisiin siitä, millä keinoin saamme maanviljelijöiden toimet palvelemaan kuluttajien toiveita ja ilmastoa unohtamatta maanviljelijöiden hyvinvointia. Haluamme suojata näitä kaikkia etuja. Kuitenkin niin, että luonnon monivuotoisuus säilyy. Ja haluamme näin palvella Euroopan unionin kansalaisia, joiden toiveet pidämme koko ajan etusijalla, mutta myös maanviljelijät eh, niin, että voimme tarjota kaikille osapuolille hyvinvointia ja kuluttajille terveellisiä elintarvikkeita. Ja sitten näistä erilaisista maatalousteknologian käytöistä, tieteellisistä todistuksista bioteknologiassa esimerkiksi me haluamme, että bioteknologiaa käytetään järkevästi muuttamatta luontoa liikaa. Me haluamme toimia täydessä harmoniassa luonnon kanssa. Hyödyntäen kaikkia mahdollisuuksia, joita bioteknologian ja tieteen välineet meille tarjoavat. Ja nämä on kaikki määritelty yhteisessä maatalouspolitiikassamme, jonka kautta pystymme vastaamaan kansalaisten arkipäivän toiveisiin. Ja sitten nämä geneettisesti muunnellut tuotteet, geneettisesti muunnellut elintarvikkeet. Euroopan äh, unionin tuomioistuin on esittänyt tästä tulkintojaan ja kiinnittänyt huomiota erityisesti maanviljelijöiden etuun tässä asiassa, mutta toki myös meidän kaikkien yleiseen etuumme. Meillä on tarvetta neuvotteluihin. Meidän täytyy kehittää lainsäädäntöä, erityislainsäädäntöä, erityisiä osia lainsäädäntöön saadaksemme tuon spontaanin geenimuunnellun, mutta sitten taas teollisen geenimuunnellun välillä nähdä eron ja hallinnoida tilannetta. Me tarvitsemme sellaista välinettä, jonka avulla ratkomme tämän ongelman, koska nyt jos ajattelemme ilmastonmuutosta, niin me tarvitsemme sen edessä bioteknologiaa ja bioteknologian tarjoamia vastauksia. Ilmastonmuutos on arvaamaton ja nyt tämä uusi teknologia, bioteknologia, jota voimme käyttää yhteisen maatalouspolitiikan tarjoaman kehyksen sisällä – ja meidän täytyy myös muistaa kiertoviljely ja se, miten typpeä saadaan sidottua maahan, miten saadaan riittävästi hiilidioksidia sidottua, miten saadaan maaperä pysymään kunnossa, miten voidaan suojella luonnon monimuotoisuutta. Me haluamme pysyä tällä linjalla yh- vahvasti yhdessä ja haluamme tukea tutkimusta ja bioteknologian kehitystä sillä tavalla, että saamme eurooppalaisen maaperän jälleen terveeksi, jotta se pystyy vastustamaan näitä eri luonnonhaittoja, muun muassa kuivuutta tai tauteja ja muita vastaavia. Nyt meillä on esimerkiksi käsittelyssämme monta erilaista hyvin vakavaa eh, tautia, kasvin, kasvitautia, kuten Xylella fastidiosa, joita täytyy pystyä torjumaan. Sama koskee myös erilaisia rikkakasveja, jotka voivat suorastaan 80 prosenttia viljelykasveista tuhota. Meidän täytyy vastata näihin ongelmiin päätöksillämme, päätöksillämme, joita teemme nyt ja toimia oikein ja tasapainoisesti. Tarjota myös maanviljelijöille tasapainoiset ratkaisut, kunnioittaa luontoa, luonnon monimuotoisuutta ja ihmisten terveyttä. Näin Nämä synergiatoimet, eri alojen yhdistävät toimet, joita meillä on olemassa käytössämme jo oikeudellisessa puitteistossamme, on kyse sitten neuvoston keskusteluista tai parlamentin keskusteluista tai komission keskusteluista. Nämä neuvottelut ovat merkittäviä ja toivomme, että näistä välineistä päästään yhteisymmärrykseen ja niillä saadaan sitten tarjottua vastaus vast- niihin erinäisiin monimutkaisiin kysymyksiin, joita on maataloussektorilla. Me olemme samaa mieltä Euroopan unionin tuomioistuimen päätöksestä ja seuraamme tätä hyvin kiinnostuneena tarkkasilmäisesti myös sitä keskustelua, jota käydään bioteknologiasta, kuten täällä mainittiinkin. Ja sitten tuo mikrobilääkeasia, tämä on hyvin tärkeä asia. Se on suuri uhka myös kansanterveyden kannalta ja Romanian puheenjohtajakauden aikana aiotaan pystyä viemään eteenpäin myös torjuntavälineitä. Puheenjohtajakautemme aikana järjestämme siis konferenssin siinä, miten voitaisiin tuota antimikrobiohjelmaa viedä eteenpäin, millä tavalla luoda sitten selkeät täytäntöönpanomahdollisuudet neuvoston päätelmille mikrobiolääkeohjelman tehokkaaksi täytäntöönpanoksi. Ja nyt täällä on myös puhuttu aivan oikein, puututtu aivan oikein juuri tutkimukseen, maanviljelijöiden tarpeisiin, politiikan tekijöiden valveutuneisuuteen ja erityisesti afrikkalaisen sikaruton edessä. Romaniassa valitettavasti on ollut juuri afrikkalaisen sikaruton riehuntakausi. Vuodesta 2012 vuoteen 2017 on kuitenkin pystytty pitämään tuo unionin itä raja suljettuna niin, että tämä tauti ei ole päässyt leviämään eteenpäin. Tämä virus on kuitenkin valitettavasti päässyt Romaniaan. Olette varmaankin kuulleet tästä, mutta me olemme toimin olleet Euroopassa toimineet tehokkaasti ja olemme voineet olla ylpeitä siitä, että me olemme onnistuneet sen leviämisen tuonne Tonavan rajalle, Tonavalle. Siellä luonnon monimuotoisuus on ollut uh, uh, uhattuna, mutta siellä on pystytty käyttämään erilaisia toimia ja suojaamaan tuota aluetta hyvin monta vuotta. Romanian valtio on sitoutunut torjumaan afrikkalaisen sikaruton levene, leviämistä tuolta Tonavan takaiselta alueelta eteenpäin. Olemme onnistuneet hyvin suurilla alueilla, joihin tuo afrikkalainen sikarutto oli päässyt leviämään, saamaan sen leviämisen estettyä ja myös kitkettyä sitä. Ja olemme myös ryhtyneet kouluttamaan asiantuntijoitamme ei pelkästään Romaniassa, vaan myös naapurivaltioissa, että voitaisiin tunnistaa tuo tauti mahdollisimman nopeasti. Meillä on asiantuntijoita käynyt kautta maailman. Asiantuntijat ovat riittävän kokeneita tarjoamaan ratkaisuja tautia vastaan. Ja näin voimme sitten toimia asian eteen yhdessä ja asiastahan järjestetään Bukarestissa myös korkean tason konferenssi. Voimme saada eteenpäin päätöksiä ja välineitä, joilla voimme investoida tutkimukseen enemmän, jotta lähitulevaisuudessa sitten löytyy ratkaisu näihin taudin leviämisongelmiin. Tahtoisin myös vakuuttaa teille että nämä eri yhteiset intressit, joita meillä on, saamme tämän lyhyen ajan aikana limitettyä yhteen, poliittiset intressit yhdistettyä ja näin me puheenjohtajakautemme aikana eri muiden eri lainsäädäntöinstituutioiden kanssa samoin kuin asiantuntijoiden voimin voimme toimia ja näin saamme toimielinten välisen vuoropuhelun aikaiseksi ja mitä pikimmin saamme päätökseen toimet, joita vaaditaan äsken esittämiemme prioriteettien loppuun saattamiseksi. Lopuksi muistuttaisin vielä siitä, että ilmastonmuutos ei ole jäänyt syrjään huomioistamme, eikä se voi myöskään jäädä huomiotta, koska sehän on nykyisellään jo totta. Lisäksi tahtoisin kiinnittää huomiota tukeen, jota haluamme tarjota maanviljelijöille. Yleisluontoisesti haluamme tarjota heille erilaisia mahdollisuuksia oikeusperustein, oikeudellisin tekstein heidän arkipäiväisen työnsä takaamiseksi he voisivat näin itseään suojata sekä vahingoilta että erilaisilta taudeilta, kasvitaudeilta ja eläintaudeilta, mutta myös kaikelta muulta, joka vastustaa, vaikeuttaa tuotantoa. Ja erityisesti kiinnitän huomiota tuohon taloudelliseen tukeen, jota maataloustuottajat tarvitsevat. Haluan myös kääntyä niiden puoleen, jotka ovat esittäneet kysymyksen siitä, millä tavoin voimme puuttua nykyhetken ongelmiin ja tulevaisuuden ongelmiin konkreettisin toimin. Uskomme tässä suoraan yhteistyöhön sekä komission että parlamentin kanssa. Hyvä puheenjohtaja. Tässä heti tulevina päivinä ja viikkoina nähdään suorat vastaukset näihin täällä esitettyihin kysymyksiin myös yksityiskohtaisemmin. Halusin tässä kuitenkin yleisluontoisesti teille puhua ja luotan teidän valiokuntanne että myös muiden valiokuntien vahvaan yhteistyöhön ja asiantuntijuuteen. Ja tässä erityisesti puutun maatalousvaliokuntaan, johon hu- huomenna menen esittelemään tavoitteitamme. Ja te teette yhteistyötä tietysti sen kanssa ja neuvoston kanssa. Näin saamme sitten paremmin käsityksen siitä, minkälaisia odotuksia kullakin on, on kyse sitten elintarviketuottajista, maataloustuottajista tai päättäjistä. Uh, thank you. Now, uh, we... Kiitos. Ja nyt toinen kierros. Minuutti per nuppi. Ensiksi Rode Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Päivää, herra ministeri. Teidän eh, prioriteettien esittely oli aika pitkä, mutta konkreettisten kysymysten suhteen halusin esittää kysymyksiä, täsmällisiä kantoja eh, talouspolitiikan uudistamisesta ja, ja seuraavan politiikan tavasta yhdistää ympäristö- ja maatalousnäkökohtia. Ja erityisesti haluaisin tietää, miten ympäristö tehdään mahdollisuus maatalolle sen sijaan, että jatkuvasti maatalous ja ympäristö asetettaisiin aina vastakkain. Parlamentti on konkreettisesti ottanut kantaa esimerkiksi kasviproteiineihin, mahdollisuuteen tuottaa biopolttoaineita ja rehua, mikä tekisi meistä paljon itsenäisemmän suhteessa tuontiin ja geneettisesti muunneltujen kasvien tuontiin nähden erityisesti, koska tiedämme, että suuri osa eurooppalaista hylkkää GMOt. Kollegides Messmaker esitti tämän kysymyksen, mutta olen samaa mieltä, että meidän täytyy keksiä ratkaisuja torjunta-aineiden käytös suhteen osana uutta kasvijalostusteknologiaa. Rava Serbo. Hyvä puheenjohtaja, hyvä ministeri. Onnea ja menestystä vain tulevalle puolivuotiskaudelle. Teillä on erittäin paljon työtä tiedossa uuden maatalouspolitiikan eteen vuoden 2020 jälkeiseen pakettiin, kun tarjotaan joustoa jäsenvaltioille ja tuo viherryttämisosio voidaan tulkita kansallisesti on aika lailla jäämässä nyt kansallisen kunnianhimon varaan tämä ohjelma. Voisitteko taata sen, että halutaan myös luomumaataloutta viedä eteenpäin ja kestävää maataloutta ylipäätään? Nyt tässä on kyse uudelleen kansallistamisesta, maatalouspolitiikan uudelleen kansallistamisesta. Joissa jäsenvaltioissa tämä antaisi mahdollisuuksia teollista maataloutta entistä enemmän luomu maatalouden ja vihreämmän maatalouden periaatteita vastaan. Thank you. Uh, Mr. Turcano. Turcano. Kiitokset puheenjohtaja. Hyvä ministeri. Tervetuloa vain tänne meidän valiokuntamme parlamenttiin onnea ja menestystä teille myös. Puhuitte täällä parikymmentä minuuttia, mutta valitettavasti kuitenkaan me emme saaneet sellaisia vastauksia, joihin olemme täällä tottuneet. Konkreettisia vastauksia, koska tässä on esitetty kysymys luomumaataloudesta. Krostet puuttui siihen, mutta te ette juurikaan sanonut siitä yhtään mitään. Eli haluaisin nyt esittää tämän kysymyksen uudelleen konkreettisesti vaikka Krostet sen jo esitte, esittikin, ja myös Dacian äsken siihen viittasi. Parlamentti puhuu usein tästä ohjelmasta Live. Siellä on suuret määrät rahaa ja tämä ohjelma Live on tuon Natura 2000-ohjelman jälkeisohjelma ja Romaniassa 20 prosenttia on tämän ohjelman varoista käytettävissä maatalousalaan samoin kuin metsiin. Mitä sitten te olette sitä mieltä Romanian maanviljelijöistä? Millä tavalla heitä voitaisiin auttaa? Koska minä olen tehnyt ehdotuksen siitä, miten voitaisiin taata, ta, antaa suoria tukia, tuotantotukia maanviljelijöille. Käykö teille tämä ehdotus? Mikäli näin on, niin millä tavalla voisimme sitten päästä hyvin tuloksiin? Thank you. Uh, Madame ja sitten edustaja Sraje Pirk. Puheenjohtaja, kiitos. Ensinnäkin kiitokset ministerille siitä, että hän on paikalla. Jos on kysymys äh, antibioottiresistenttiydestä, niin äh, te äh, olette järjestämässä konferenssia. Mitä ministereitä te olette kutsuneet? Oletteko te kutsuneet parlamentin? Ja mi, mihin te aiotte ryhtyä? Koska mitä Romaniassa tehdään tälle asialle, koska tämä on erittäin tärkeää maataloudelle ja ympäristövaliokunnalle. Sitten mitä tulee sikaruttoon, oletteko te tehneet työtä sen eteen, että kehitetään lääkettä tätä, koska meidän täytyy nopeasti voida puuttua tähän. Ja sitten susi. Euroopassa on susia ja meidän täytyy hallita susikantoja. Te tulette maasta, jossa on paljon susia. Maatalousvaliokunta käsittelee myös tätä, koska tässä on kysymys lampaista, karitsoista, vasikoista, joita sudet ahdistelevat. Eli millä tavalla koko Eurooppa voisi tässä toimia? Kollega Dorfman on tehnyt tästä myös päätöslauselman. Kiitos. Herra ministeri, rouva puheenjohtaja. Arvostan kommentteina koskien uuden yhteisen maatalouspolitiikan luomista, joita kollega Delay jo mainitsikin. Siitä parlamentti seuraavalla kaudellaan tarkastelee. Siinä täytyy ravintoa, ruokaa ja elintarviketurvallisuutta myöskin huomioida ja ajattelemme 18. joulukuun äh, kalastus vasta Sielläkin käsiteltiin elintarvikepetoksia ja tarvitaan kontrollia ja koordinaatiota Euroopan tasolla. Aikooko Romania puheenjohtajakaudellaan helpottaa eurooppalaisen kontrolli- ja valvontaelimen luomista omalla kaudellaan elintarviketurvallisuuden parantamiseksi. Kiitos puheenjohtaja. Hyvä ministeri. Mikrobiresistenssi on yksi huomattavimmista tavoitteista tämän vuoden aikana. Suuria ongelmia tosiaan on tulevien vuosien kymmenten aikana, jos emme ryhdy toimimaan mahdollisimman nopeasti. Tämä asia koskee kansanterveyttä, mutta myös maataloutta, sillä järjettömästi on käytetty anti, näitä mikrobilääkeitä ennaltaehkäisevästi eläintauteja tauteja vastaan. Romanian puheenjohtajakauden aikana haluaisimme konkreettisia vastauksia. On todella hyvä järjestää tuollainen konferenssi, terveysministereit koota yhteen yhteen Bukarestiin. Sinne voitaisiin kutsua myös parlamentin jäseniä. Grostet on yksi ähm, antimikrobiresistenssiasioiden asioiden taistelijoista ja myös monet muut jäsenet voisivat osallistua tähän ja tuoda lisäarvoa tuohon konferenssiin. Esittäisin kysymyksen afrikkalaisesta sikarutosta. Mikä teidän mielestänne on Euroopan tason hyvien käytänteiden vaihdon mahdollisuus? Voivatko jotkut jäsenvaltiot, muun muassa Romania, tarjota vastauksia muille, koska Romaniassa tämä tauti on levinnyt ehkä enemmän kuin muissa maissa? Uh, Kiitos. Herra Brennan, ihan lyhyt kysymys. Täällä maat mainittiin suurpedot. Ja yleensä me viittamme susiin siinä. Slovakiassa on tapaus, joka osoittaa, että missään susia ei näytä olevan sikaruttoa. Voi olla, että se, että suurpedot, kuten sudet, ovat tärkeä osa ekosysteemiä, vaikka on argumentteja susien vastaan, on myös argumentteja susien puolesta. Domnule ministru. Hyvä ministeri, olkaa hyvä. Niin, pyrin nyt vastaamaan näihin kysymyksiin puolueettomasti. Se on tarpeen. Puutun nyt näihin esittämiin huolenaiheisiin, jotka toki ovat meidän kaudellamme myös tärkeitä, kun ajattelemme valkuaisainekasveja ja tiedettä, tieteellisiä ratkaisuja, joita tarvitsemme käytännössä tarjotaksemme niitä maanviljelijöille. Jos ajattelemme sitä, minkälaisen mahdollisuuden kasvinsuojeluaineiden käyttöön tarjoamme rajoitetussa muodossa. Kasvinsuojeluaineita täytyy käyttää järkevästi silloin, kun niitä tarvitaan – ympäristön kannalta. Maanviljelijät usein esittävät kysymyksiä, minkälaisia aineita tulisi käyttää. Meillä täytyy, meidän täytyy ottaa huomioon se maaperä, minkälaisessa, minkälaisissa olosuhteissa tehdään työtä ja mitä tuotteita viljellään. Täytyy käyttää perusteellusti näitä aineita, jotta saadaan tilat toimimaan kestävästi. Ja meidän täytyy sitten kiinnittää huomiota muun muassa tuohon kiertoviljelyyn. Eurooppa on hyvin merkittävällä paikalla tässä tehtävässä. Euroopassa kulutetaan soijaa, jota tuodaan muualta. Valitettavasti. Myös geneettisesti muunneltuna näitä valkuaisainekasveja meille tuodaan. Ja siitä syystä me olemme tämän kautemme aikana päättäneet järjestää 28. päivä valkuaisainekasvikonferenssin. Ja siinä konferenssissa erityisesti on tarkoitus puuttua siihen, millä tavalla jäsenvaltiot toimivat asiassa, millä tavalla jäsenvaltiot voivat tukea viljelijöitään, millä tavalla voidaan sitten valkuaisainekasvien kokonaispalettia kasvattaa ja näin tilannetta parantaa. Ja näin pystymme sitten vastaamaan toivon mukaan maanviljelijöiden toiveisiin, esimerkiksi siihen, että, jäsenval- että maat, viljelymaat jätetään kesannolle vähäksi aikaa ja millä tavalla kiertoviljelyä pitäisi käyttää millä, minkä tyyppistä valkuaisainekasveiden kiertoa pitäisi käyttää, jotta mikrobitasapaino pysyisi luonnollisesti yllä. Ja näin voitaisiin sitten tuottaa riittävästi elintarvikkeita kuitenkin sitten, että maanviljelijän taloudellinen tilanne ei myöskään liikaa joudu kärsimään. Mutta saamme tuotettua markkinoille laadukkaita tuotteita Tällaisia välineitä haluamme luoda, joilla nimenomaan kiinnitetään huomiota maan perään ekologiseen tilaan. Käytämme sellaisia kasveja ja luonnon, luonnonmukaisia keinoja selvitä muuttumissa luonnon olosuhteissa ilman, että kemiallisia aineita syydämme maaperään tai kasveihin. Tämä vastannee näihin kahteen kysymykseen sekä ekologiseen puoleen että tuohon proteiinikasvien, valkuaisainekasvien kasvikysymykseen. Maanviljelijät todella ovat esittäneet itsekin tämän huolen aiheen useaan otteeseen. Ja meidän täytyy saada kuitenkin tuotettua riittävästi kasviproteiineja Euroopan unionin sisällä itsekin. Tähän meidän täytyy pyrkiä niin ehdoin ja niin rajoin, joita meillä on unionin lainsäädännössä ja ö, realiteeteissa tarjolla. Konkreettisia elementtejä tästä politiikasta varmasti tulette saamaan Ja minä varmasti sitten tässä tehtävässäni neuvostossa puhetta johtaessani pyrin heijastelemaan jäsenvaltioiden toiveita oikeaan suuntaan ja hyvälle ystävälleni asiantuntijalle, vastaa vastuuta kantaville jäsenille maatalousasioissa. Kaikille teille haluaisin sanoa, että voimme tavata keskustellaksemme asioista myös toistamiseen. Minä voin valmis sellaiseen, kun vastaan näistä asioista ministerinä ja voimme sitten kehitellä konkreettisia keinoja esimerkiksi tuohon Natura 2000-hankkeeseen nähden ja millä tavalla näitä varoja voitaisiin käyttää järkevästi. Tähän hän viittasitte tähän ohjelmaan. Aivan oikein perustein. Niin. Me voimme yhdessä luoda tällaisen voimakehyksen ja voimme arvioida näitä eri asioita yhdessä. Voimme myös tavata yhdessä, hyvä kollega Didier. Tavata kahden keskenkin kuitenkin muistaen, että päätökset tehdään kaikkien jäsenvaltioiden yhteisymmärryksessä. Ja aivan selvää on, että pyrimme ohjaamaan kaikkia oikeaan suuntaan, jotta käytännössä – eri intressit ja eri rakenteet voisivat palvella yhteisiä tavoitteita ja näin päätöksemme toimia tehokkaasti, toimisivat tehokkaasti ja operatiivisesti. Kaikki toimet ja kokoukset, joita järjestämme muun muassa Romaniassa, tietysti ovat avoimia myös parlamentin jäsenille ja eri valiokuntien jäsenille lähetämme varmasti kutsuja näihin myös. Erityisesti muistan nyt nämä teidän mainitsemanne aiheet. Ymmärrämme toki täysin, millä tavalla kaikki eurooppalaiset toimi, eli Euroopan toimielimet ovat kiinnostuneita näistä asioista ja haluavat yhdessä pyrkiä löytämään ratkaisuja. Ratkaisut löytyvät yhdessä ja meidän kauttamme ja näin saatte varmasti kutsut erinäisiin konferensseihin, joita järjestetään, jotka saattavat juuri tätä valiokuntaa kiinnostaa. Ja tule, olemme kovasti tyytyväisiä sitten osallistumiseenne, jos pääsette paikalle. Näin voin neuvoston maatalousasiain puheenjohtajana esittää teille tällaisen kutsun nyt jo, jotta voitte osallistua sitten eri neuvotteluihin. Ja näissä neuvotteluissa on paikalla myös eri asiantuntijoita, eri tutkijoita kertomassa tutkimusten tuloksista, joihin pohjautuen voimme sitten käydä ajatusten vaihtoa saadaksemme aikaan oikeanlaisen täytäntöönpanosuunnitelman Euroopalle. Ai, niin, ja sitten nämä suurpedot. Mainitsitte tämän aivan oikein. Jäsenvaltioissa tämä on herättänyt huolta, myös tietysti Romaniassa. Ja Romania on nyt aivan samaa mieltä tästä kanssanne me järjestämme Kopa Kosekan kanssa kokouksen. Ja pyrimme löytämään jonkinlaisen tasapainon kaikkien kannalta. Tehän jo tähän asiaan myös viittasitte, kun puhuitte suurpedoista. Mm, kuinka paljon eläimiä saa olla? missä niitä täytyy olla, minkälaista tasapainoa löytää, minkä, millä tavalla pääsemme tähän tasapainoon, millä tavalla luonnon monimuotoisuus toteutuu ja millä tavalla myös sitten pystymme käytännössä suojaamaan maanviljelijöitä niin, että karjan kasvattajat eivät joudu menettämään eläimiään. Sehän on aina ikävää, koska he sitten menettävät tuloja ja nämä suurpedot huolestuttavat heitä, mutta huolestuttavat myös meitä ja haluamme pyrkiä löytämään tasapainoisen ratkaisun. Kiitos tästä. Kiitos myös teille, hyvä ministeri, siitä, että saavuitte tänne kokoukseen. Onnea ja menestystä puheenjohtajakautenne ajaksi kaikissa näissä eri aihealueissa tulevien kausien, kuukausien aikana for today. See you in the... Nähdään sitten iltapäivällä. Ja il- toinen ministeri on paikalla silloin Romaniasta. Kiitokset.